se, se, että näin voidaan vieläkin vahvistaa ja tiivistää vahvaa poissa tukea, jota annetaan ICClle yhdessä parlamentin kanssa. Kiitos. Kiitoksia komission. Sen tämä keskustelu päättyy ja sitten me keskustelemme huomenna. Äänestämme huomenna. Sitten seuraavaan aiheeseen esityslistalla, joka on Herra Lisäkin mietintö, EUn ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut. Ja puheenvuoron saa esittelijä herra Lisek. Neljä minuuttia. Dziękuję serdecznie pani przewodnicząca, pani komisarz. Szanow... Kiitoksia. Hyvä puhemies, ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tämä mietintö mm, muiden mietintöjen joukossa, jota Euroopan parlamentissa on hyväksytty, on erittäin tärkeä. Se on tärkeä meille, Euroopan toimielimille ja jäsenvaltioille, mutta erityisen tärkeä se on myös Georgian valtion näkökulmasta katsottuna. Georgialle mietintö on tärkeä, koska se liittyy siihen, millä, mitkä suhteet Georgialla on Euroopan unioniin. Mietinnössä, jonka nyt olen esittänyt parlamentille, käsitellään tiettyjä vaikeita asioita, jotka liittyvät siihen, millä tavalla Georgian valtio tällä hetkellä toimii ja siihen, mitkä ovat vuoden 2008 konfliktin seuraukset Venäjän federaation kanssa. Ilahtuneena voin todeta, että mietintö tällaisenaan on saanut suuren tuen taakseen ulkoisen valiokunnassa – Ja toivon, että se hyväksytään tässä muodossa, tässä alkuperäisessä muodossaan myös täällä. 35 jäsentä äänesti mietinnön puolesta, vain yksi jäsen äänesti tyhjää, mikä merkitsee sitä, että kaikki suuret poliittiset voimat Euroopan parlamentissa hyväksyvät tämän mietinnön version. Mietintöä on nimitetty tiedotusvälineissä erittäin rohkeaksi. Jos on puhua ulkoisen valiokunnan nimissä, niin voin todeta, että Mietinnössä puhutaan aivan suoraan niistä vaikeista kysymyksistä, jotka liittyvät Kaukaasian ja Etelä-Ossetian alueisiin jotka ovat Venäjän federaation mielestä itsenäisiä valtioita, mutta meidän näkemyksemme mukaan, toivottavasti Euroopan parlamentin näkemyksen mukaan sitten äänestyksen jälkeen voimme vaatia Venäjää noudattamaan kansainvälistä lainsäädäntöä. Me olemme sitä mieltä, että tilanne, jossa tuhannet, yli tuhatpäinen Venälä- venäläiset joukot ovat tuolla alueella ja ovat Georgian ja Venäjän raja-alueella. On huonoja. Presidentti Sarkozy myös otti tämän kysymyksen esille silloin, kun Ranska oli puheenjohtajavaltiona. Me olemme sitä mieltä, että että tosiasiat sellaisena, kun ne löytyvät näistä kyseisistä asiakirjoista, niin me kohtelemme tätä tilannetta miehityksenä. Venäjän ja Etelä, äh, anteeksi, etelä tilannetta pitäisi pitää miehitettynä. Nuo alueet ovat Georgian osia. Ne ovat nyt miehitettyinä. Se on kaikkein tärkein poliittinen viesti tässä mietinnössä. Tässä on muitakin kysymyksiä. Tuo vapaakauppasopimus, joka on kattava, jonka halusimme täytäntöpana mahdollisimman nopeasti, mutta tietysti nyt enää ei ole aikaa keskustella tästä. Joten en nyt ota niitä näin esille. Joo, ei. Uh, puhuen vuoron pyyntäjä. Ensin Rova Rantsala. Uniunea Europeană a sprijinit și sprijină... Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni tukee Georgian toimintaa, edistää yhteisiä arvoja, demokratiaa, ihmisoikeuksia – oikeusvaltioperiaatetta naapuruspolitiikassa, mutta myöskin parlamentaarisessa e, itäisen kumppanuuden ulottuvuudessa. Ja Euronest-kokouksessa tämän e, nostimme esiin. Toivomme, että viranomaiset tekevät Georgiassa kaiken voitavansa, jotta luotaiseen hyvä ilmapiiri eurooppalaisten standardien käyttöönotalle markkinoille markkinataloudessa, koulutuksessa, äh, kansallisten vähemmistöjen integroinnissa, mutta myöskin talouden liberalisoinnissa samanaikaisesti rakentava poliittinen vuoropuhelu opposition edustajien kanssa on tarpeen. Oppositiolla täytyy olla täysi pääsy joukkotiedotusvälineisiin. Georgiasta täytyy tulla meille kumppani. Georgio on tuotava lähemmäksi Euroopan unionia ja sitä varten tuon valtion kansalaisen pitää saada myös helpommin viisumi Eurooppaan pääsylle. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin onnitella kollega Liisekiä tästä mietinnöstä. Georgia on edistynyt demokraattisista uudistuksistaan. Yhteistyö EUn kanssa on myös hyvä kannustin näiden uudistusten edistämiselle. Tuen suosituksia liittyen Georgian eh, eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja neuvottelujen jatkamisesta, assosiaatiosopimuksesta ja myöskin neuvotteluista eh, kattavasta ja laaja-alaisesta rapakauppa alueesta On tarpeen, että EU aktiivisesti osallistuu jäätyneiden konfliktien ratkaisemiseen onnittelen myös siitä, että on pidennetty tämän vapakauppa-alueen neuvottelumandaattia. Myöskin jatkettava neuvotteluja, jotta voidaan saada pääsy näille miehitetyille alueille. Georgian ja Venäjän sopimus liittyen v maailman kauppajärjestöön on tarpeen. Toivottavasti tällä tavoin alue saada vakautettua. Kiitoksia. Herra Paska. od zväzu a na troskách bývalo Kiitoksia puhemies. Kun rakennetaan, rakennettiin demokratiaa neuvostokauden jälkeen, sitä vaikeutti demokraattisen vuoropuhelun puute opposition hallituksen välillä. Tässä syntyi jatkuvasti tällaista hankausta. Sitten ristiriidat Abhaasian alueesta eivät tässä mitenkään auttaneet asiaa. Samanlainen tilanne hiukan kuin Kosovon kohdalla. Tässä pyrittiin erkautumaan Georgiasta ja tukeutumaan Venäjään. Tietysti demokratia ansaitsee huomiomme Georgiassa, mutta en usko, että meidän vaikutusvaltamme on tarpeeksi pitkälle mennyt tällä alueella. Kiitoksia lopuksi edustaja Lunacek. Uh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää Liisekkiä hänen tekemästään mietinnöstään ja äh, eri erittäin hyvästä yhteistyöstä ja me vihreinä tuimme sitä ulkoasianvaliokunnassa ja aiomme tehdä niin myös huomenna. Haluaisin korostaa erästä asiaa, joka mielestäni on tärkeää, vaikka kuinka kritisoinkin ja olen kritisoinut sitä, että Venäjä miehittää alueita, jotka ovat osa Georgiaa, niin meidän täytyy silti tarkkaan katsoa, mitä tapahtui vuonna 2008 meillä on tarkistuksia, jotka haluaisimme mukaan tähän mietintöön ja on tarpeen, että Georgia osoittaa halukkuutta tehdä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Olisi todella tarpeen, että Georgian viranomaiset paremmin huomioisivat sen, mitä tapahtui ennen vuoden 2008 sotaa ja sen jälkeen. Ja kummatkin osapuolet ovat kyvyttömiä ja osittain haluttomia tutkimaan eh, sotarikoksia, jotka tapahtuivat 2008 eh, sodan aikana ja sen jälkeen. Ja Kondoliisa Laisia eh, siterattiin eilen Georgian lehdissä ja hän sanoi, että Saakashvili mahdollisesti 2008 antoi venäläisten provosoida itseään niin, että sota alkoi. En tiedä mitä oikein tapahtui, mutta se pitää tutkia ja Georgian täytyy tehdä yhteistyötä, kun on kyse sotarikoksista ja ihmisoikeusrikossyytteistä. Kiitoksia. Komission jäsen, olkaa Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Parlamentissa haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta ja siitä innostuksesta, joka Euroopan parlamentti on osoittanut näihin, ja kiinnostuksesta näihin neuvotteluihin, joita käymään Georgian kanssa. Olemme käyneet intensiivistä ja säännöllistä mielipiteiden vaihtoa esittelyiden kanssa, mikä on mahdollistanut erittäin tasapainoisen mietinnön kehittämisen. Suositukset tässä mietinnössä ovat hyödyksi, kun tulevaisuudessa neuvottelemme Georgian, Georgian kanssa. Menestykset neuvottelut ja niiden päätös on tärkeä osa Georgian Äh, mukaan saamista assosiaatiosopimuksen EUn kanssa ja tuo suhteemme uudelle tasolle. Ymmärrämme, miten tärkeä Georgialle on sen eurooppalainen identiteetti. Kuten tiedätte, kaikki viittaukset artiklaan 49 ovat edelleen ristiriitaisia jäsenvaltioiden mielestä ja siitä syystä niitä ei voida tarjota. Sen sijaan se, mikä on tärkeää Georgialle tässä vaiheessa on, että hyödynnetään mahdollisimman paljon niistä useista mahdollisuuksista, joita poliittinen assosiaatio ja taloudellinen integraatio tarjoavat suhteessamme tällä hetkellä. Eli luodaan enemmän Eurooppaa Georgiassa. Hyödyntäen tätä mahdollisuutta haluan lyhyesti kertoa teille tämänhetkisestä tilanteesta neuvotteluissa. Yhdessä Georgian vastapuolen kanssa työskentelemme intensiivisesti, jotta voimme viedä neuvotteluita eteenpäin. Näiden neuvottelujen aloittamista lähtien heinäkuussa 2010 on pidetty erilaisia istuntoja, joissa on katettu poliittiset dialogit, eh, turvallisuuspolitiikka, oikeus ja turvallisuus ja vapaus ja taloudellisen sektorin eh, yhteistyö seitsemän Täysistuntokierrosta on pidetty jo, kahdeksas kierros on juuri alkamassa. Paljon saatiin aikaiseksi johdantosan kappaleiden ja periaatteiden parissa. Olemme kyenneet tilapäisesti jo pääsemään sopimukseen suuresta osasta tekstiä, kuten myöskin tilapäisen sopimuksen on päästy ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalta. Tietysti turvallisuus ja vakaus seurauksena tämänhetkisten konfliktien ratkaisun seurauksena Etelä-Ossetiassa ja muualla ovat tärkeitä asioita Georgialle. Olemme päässeet pitkälle, kun puhutaan oikeudesta, vapaudesta ja turvallisuudesta. Lisäksi olemme saaneet aikaiseksi edistystä taloudellisessa toimialaedistyksessä. 19 lukua on suljettu 28. EU on sitoutunut aloittamaan neuvottelut Georgian kanssa tärkeänä osana tätä sopimusta. Tämä sopimus tehtiin myös 29-39. Varsovassa pidetyssä kokouksessa. Tämä kaikki on, riippuu siitä, että Georgia etenee riittävästi, kun se täytäntöönpano tiettyjä avainasemassa olevia suosituksia. EU arvostaa kaikkia niitä ponnistuksia, joita Georgia on tehnyt, kun se on pyrkinyt parantamaan näitä asioita ja viemään eteenpäin neuvotteluja. Nyt olemme neuvottelujen viime vaiheessa, minkä tulisi mahdollistaa se, että komissio ennen vuoden loppua voi esittää muodollisen suosituksensa jäsenvaltioille. Viime viikolla päästiin tärkeään sopimukseen Georgian ja Venäjän välillä Venäjän VTO-jäsenyydestä. EU arvostaa sitä, että Georgia on hyväksynyt kompromissin. Kaikkien etujen mukaista on se, mukaan lukien EU ja Georgian, että Venäjä saadaan pohjoisen järjestelmän jäseneksi VTOhon. Korkeudustaja Ashton on käynyt Georgiassa tänään ja tavannut presidentti Saakashvillin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 Gustafsson aiheena sukupuolten tasa-arvon val- arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa komissio ei ole mitenkään